Bonjour, rebonjour, la séance euh, reprend. Hyvää päivää, istunto jatkuu. Eilinen äh, pöytäkirja on saatavissa. Pöytäkirjat on hyväksytty. on teille ilmoitus sain ST-ryhmän